päättynyt. Seuraava istunto on huomenna huomisaamuna kello 9.14 ja 15.17. Esityslista on julkaistu muun muassa Euroopan parlamentin nettisivulla. Istunto päättyy. Mukavaa illan jatkoa ja hyvää yötä. Danke.